Alors, mesdames et messieurs, monsieur... Niin, hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission jäsen Pivalks, hyvät ähm, kollegat, kiitoksia, ähm, että istutte hiljaa paikoillenne. Äh, tervetuloa tänne paikalle kehitysyhteistyövaliokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan nimissä. Tämä on parlamenttien välinen valiokuntakokous kansallisten parlamenttien kanssa. Ihmisoikeuksiin liittyvät ehdot kehitysyhteistyöpolitiikassa on aiheena. Ennen kuin aloitan, annan vielä pieniä täsmennyksiä. Teillä on nämä siniset paperit. Meillä ei ole mitään kokemusta näistä, joten näiden avulla voitte pyytää puheenvuoroa, koska meillä ei ollut aikaa ennakoida tätä. Menemme seuraavalla tavalla tässä eteenpäin. Jos pyydätte puheenvuoroa, nostakaa käsi, jos haluatte sinisen kortin, ottakaa sininen kortti, mutta Tämä on siis eh, sellainen toimintamalli, joka on aivan virallinen. Minä ehdotan, että me toimimme kuten eh, tavallisesti, koska Deven, mm, eli kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet eivät ole näitä käyttäneet, joten antakaa eh, tämä sininen paperi tai sitten nostatte kätenne. Jos ette minua tunne, minä olen Michel Schiffler minä olen ensimmäinen varapuheenjohtaja äh, kehitysyhteistyövaliokunnassa. Minä olen täällä Barbara Lochbillerin kanssa puheenjohtajistossa. Hän jatkaa toisessa osiossa. Hän on puheenjohtajana ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. Ja minä äh, toivotan erityisesti tervetulleiksi kansallisten parlamenttien valtuuskunnat tähän kokoukseen. Minä toivon kovasti, että nämä tämänpäiväiset keskustelut vaikuttavat tehokkaasti siihen, että keskinäisesti tunnustetaan paremmin ja tehdään nämä paremmin yhteistyötä toimielinten välillä. Ja voimme myös paremmin toimia johdonmukaisesti, yhtenäisesti kansallisella ja unionin tasolla omien toimivaltuuksiemme mukaisesti esityslistassakin jo on e, ilmoitettu, että meillä on kaksi osiota tässä kokouksessa. Ensimmäiseksi haluamme tietää, haittaavatko ihmisoikeuksia koskevat ehdot köyhyyden vähentämistä. Ja toiseksi, e, toisessa osassa kysymme, ovatko ihmisoikeuksia koskevat ehdot tehokkaita, kun avunantajia on useita. Lopuksi vielä vedämme johtopäätöksiä, keskustelemme Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolista ihmisoikeuksia koskevien ehtojen asettamisessa ja valvonnassa. Aivan ensiksi kuitenkin äh, haluaisin toivottaa tervetulleeksi äh, komission jäsenen Andris Pibalksin äh, kehitysyhteistyökomissaarin. Hän esittelee komission kannanoton tähän asiaan. Olkaapa hyvä, herra Pipalks. Kyllä, hänelle voi silti kahvia tarjoilla. Merci, madame la présidente. Uh, all members of the European Parliament, national parliaments, ladies. Kiitos äh, puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen kovin iloinen siitä, että saan olla täällä on hienoa, että Euroopan parlamentti järjestää tällaisen parlamentaarisen kuulemisen tästä tärkeästä aiheesta, joka liittyy EUn kehityspolitiikkaan tulevina vuosina. Aluaksi haluaisin äh, siteerata YK raporttia, jossa sanotaan, että humanisuus ei takaa turvallisuutta ilman kehitystä, eikä se tule saamaan aikaan kehitystä ilman turvallisuutta, eikä kumpaakaan ilman kunnioitusta ihmisoikeuksien suuntaan. Sen lisäksi sanotaan, että me emme saa mitään EUn, turvallisuus, eh, EUn kehityspolitiikkaa ilman turvallisuuspolitiikkaa ja toisinpäin. Emmekä voi odottaa kumpaakaan, mikäli ihmisoikeuksia ei ankkuroida meidän lähestymistapaamme. Eikö nyt ole jo korkea aika, että me antaisimme ihmisoikeuksille oman paikkansa, ihmis, ö, oman paikkansa kehitysyhteistyöpolitiikassa. Ja näin me aiomme tehdä tällä visiolla, jonka olemme muotoilleet komission uudessa yhteistyöpolitiikan asiakirjassa. Tässä on strategisempi lähestymistapa politiikkaan ja se antaa mahdollisuuden keskittyä paremmin EUn ohjelmointiin, hyvään hallintoon ja ihmisoikeuksiin. Voidaan keskittyä myös paremmin siihen, että otetaan mukaan kestävä kehitys ja kasvu kehitysmaissa. Mutta se tarkastelee myös voimavaroja voimavarat pitäisi kohdentaa sinne, missä näitä tarvitaan eniten ja jossa niillä on kaikkein suurin vaikutus. Ja kuka paremmin ymmärtäisi näitä tavoitteita EU:ssa, koska jos katsotaan, mikä, äh, miten on sitouduttu demokratiaan, niin se on välttämätöntä. Ei tämä ole mikään roma, romanttinen näkemys kehitysyhteistyöstä, ei vaan tämä on hyvin pragmaattinen lähestymistapa. Tässä on kysymys siitä, että kehitellään tällaista älykästä ehdollisuutta – Katsotaan, mitä nyt on tapahtunut Pohjois-Afrikassa, ihmisoikeudet, demokratia ja hyvä hallinta tulevat saamaan yhä enemmän painoarvoa, kun arvioidaan sitä, mitä ja minkälaista apua annetaan. Arabian kevät käynnisti kokonaisen aallon. Se rohkaisi nuoria ihmisiä arabimaailmassa. Mutta mitä pragmaattisia oppeja voimme sitten vetää Arabian keväästä? No, vanha vakaus versus ihmisoikeusargumentti eh, on mahdoton. Ensinnäkin ehdollisuus ei ole mikään eh, syy leikata tukea, eikä se ole mikään syy jättää tarvitsevilta pois apua. Me tarvitsemme kapasiteettia, sitoumusta ja kumppanimaan suoriutumista myös. Ei siksi, että tässä olisi kysymys liittolaisesta tai ystävästä. Enemmän kiinnitetään huomiota maiden demokraattiseen hallintaan ja erityisesti ihmisoikeuksiin ylipäätään. Toisekseen, ei tässä ole kysymys opettamisesta, vaan tässä on kysymys tuesta ja interaktiosta yhteisistä arvoista. Kolmanneksi, tulokset kestävät kauan, ne vievät aikaa. Me usein yliarvioimme sen, mitä voidaan saavuttaa lyhyellä aikavälillä, mutta järjestelmällisesti me myös aliarvioimme sen, mitä voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä. Euroopan unioni ei koskaan tule olemaan välinpitämätön ihmisoikeusrikkomusten sattuessa. Meidän täytyy ylläpitää tasapainoa ennaltaehkäisevillä ja korjaavilla toimilla ulkoisessa politiikassamme. Sen vuoksi tarvitsemme monitahoista lähestymistapaa, kun me käsittelemme ihmisoikeusrikkomuksia. Tänään tulen mainitsemaan neljä tällaista ulottuvuutta. Ensimmäiset kolme ovat poliittinen vuoropuhelu, taloudellinen ja tekninen yhteistyö, jolla parannetaan eh, ihmisoikeusagendaa ja sitten rajoittavat tekijät. Ja sitten vielä neljäs ule, ulottuvuus, eli johdonmukaisuus toimissamme. Palatakseni ensimmäiseen ulottuvuuteen. Poliittinen vuoropuhelu kumppanuus maiden kanssa on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa se, että ihmisoikeudet ovat osa äh, demokratiaa ja että niitä hoidetaan hyvällä tavalla. Poliittinen vuoropuhelu perustuu perustuu rakenteelliseen vuoropuheluihin, konsultointiin, sopimuspohjaisiin vuoropuheluihin, ad hoc vuoropuheluihin ja konsultaatioon. Tällaisten vuoropuheluiden kautta voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa identifioida ongelmat. Jotta tämä on tehokasta, poliittista vuoropuhelua on käytävä äh, jatkuvasti systemaattisella tavalla ja niin, että kansalaisyhteiskunta otetaan tähän mukaan. Tällainen sitoumus sellaista vahvistetaan myös esimerkiksi sukupuolten välisen tasa-arvon asiakirjassa, joka hyväksyttiin tänä kesänä. Ja 50 prosenttia näistä vuoropuhelusopimuksista, niiden pitäisi sisältää myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Mitä tulee sitten rajoittaviin tekijöihin ihmisoikeusrikkomuksissa, eli tämä toinen ulottuvuus, se on viime, sen pitäisi olla viimeinen mahdollisuus, sen ei pidä olla mikään standardikäytäntö. On kuitenkin tilanteita, joissa nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä. Mikä tahansa ehdotettu rajoittava tekijä, sen täytyy, siinä täytyy aina huomioida se, miten se vaikuttaa tavallisiin ihmisiin. Kerron tästä esimerkin. Zimbabwen ihmisoikeustilannetta ei tarvitse sen kummemmin kommentoida – 2000 EU keskeytti tukensa Zimbabwelle poikkeuksena sosiaalinen tuki ja humanitaarinen apu. Tätä on laajennettu, kun Zimbabwe ei ole täyttänyt ehtoja. Tämä ei ollut mikään päätös Zimbabwen kansaa vastaan. Euroopan unioni jatkaa humanitaarisia operaatioitansa. Se jatkaa projektien tukemista sellaisten projektien, jotka tukevat suoraan kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät demokratisoinnin ja ihmisoikeuksien puolesta. Joten tällaiset rajoittavat toimenpiteet, niiden ei tulisi heikentää meidän tukeamme ruohonjuuritason ihmisille, joka sitten tuokin minut kolmanteen ulottuvuuteen. Tuki. Kaikki meidän yhteistyövälineemme tukevat demokraattista hallintoa, ja ihmisoikeustyötä. Tässä tarjotaan kaikenlaista tukea, kuten esimerkiksi kapasiteetin, instituutioiden rakentamista ja humanitaarisen työntekijöitä, koulutusta, koulutusohjelmia ja esimerkiksi verkottumista. Meillä on myös eurooppalainen väline demokratia- ja ihmisoikeustilanteisiin, joka on tarkoitettu tilanteisiin, jotka ovat hankalia Eurooppalainen väline demokratialle ja ihmisoikeuksille, sitä voidaan käyttää myös siellä, missä yhteistyö valtion kumppaneiden kanssa on keskeytynyt. Se sisältää tällaisia yleisihmisoikeudellisia arvoja ja se vahvistaa demokratiaa. Viikko viikon jälkeen me tuemme näitä ihmisoikeusryhmiä. Ja näin tekemällä me olemme onnistuneet auttamaan väärinkäytösten uhreja tai estämään näitä väärinkäytöksiä. Minä olen erityisen ylpeä näistä ponnisteluista ja olen vakuutunut, että tekin olette. Mutta tämäkään ei riitä. Me voimme tehdä vielä enemmän. Ja tämä muutoksen aika agenda ehdottaa, että meidän täytyy tehdä uusia, äh, ryhtyä uusiin toimenpiteisiin ja huolehtia siitä, että nämä, tämä tuki auttaa meidän kumppaneitamme tulevaisuudessa. Minä tiedän itse henkilökohtaisesti, miltä tuntuu elää yhteiskunnassa, jossa perusihmisoikeudet ovat ihmisiltä kiellettyjä. Joten jos ei haluaisi tukea näitä toimia, on väärässä. Tämä on myös osa meidän tulevia uusia rahoitusnäkyviä ja tämän kautta me saamme uuden mahdollisuuden ankkuroida ihmisoikeus- ja demokratiakysymykset jopa syvemmälle meidän politiikkaamme. Minä olen tehnyt tämän prioriteettisen valinnan. Meidän täytyy katsoa näitä välineitä, ja meidän täytyy pyrkiä ottamaan demokratia ja ihmisoikeudet mukaan kaikkiin meidän päivittäisiin käytänteihimme. Budjetti toki on hyvä esimerkki tästä lähestymistavasta. Se on yksi näistä välineistä, joka antaa meille mahdollisuuden asettaa tällaisia avaintavoitteita kumppanuusmaittemme kanssa ottamalla mukaan kyseiset hallitukset vuoropuheluun ihmisoikeudet ovat aina keskeisellä alalla siinä vaiheessa, kun me analysoimme kumppanuusmaita ja niiden soveltuvuutta saada tätä budjettitukea. Nämä kolme ulottuvuutta itsessään antavat meille jo mahdollisuuden mennä eteenpäin. Mutta kaikkein tärkeintä ovat nämä poliittiset vuoropuhelut meidän yhteistyöohjelmissamme kolmansien maiden kanssa. Sen vuoksi johdonmukaisuus työnteossamme on tärkeää. On koko joukko asioita, joita voimme tehdä, jotta voimme saada tämän onnistumaan. Tässä neljä kohdan luettelo, jolla voimme aloittaa. Yksi, meidän täytyy viedä eteenpäin strategista lähestymistapaa niin, että saamme aikaan tasapainoa EUn eri rahoitus- välineiden välillä ja että niitä käytetään systemaattisesti heti ohjelmointikauden alusta. Kaksi. Hallintomallit ja ihmisoikeusstrategiat, joita EUn delegaatiot valmistelevat yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, voivat olla hyvin tärkeinä ähm, tavallaan ohje nuorina tärkeimmissä ihmisoikeusongelmissa, kun esimerkiksi valvotaan ihmisoikeuksien noudattamista. Kolme. Ihmisoikeudet ovat myös YK yleiskokouksen esityslistalla säännöllisesti. Näin pitäisi olla tilanne myös muissa kansainvälisissä järjestöissä. EU on tärkeä kansainvälinen toimija ja sen pitäisi käyttää potentiaalia ja kiinnittää enemmän huomiota ihmisoikeuskysymyksiin. Tämä koskee EUta jäsenvaltioina meidän tulisi kaikkien olla aktiivisempia, kun tuomme korkeammalle kansainväliselle esityslistalle ihmisoikeuskysymykset. Arvon jäsenet, en pidä sanasta ehdollisuus. Meidän tavoitteenamme on tukea ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme ja vähentää sitä kautta esimerkiksi köyhyyttä. Mutta jotta tästä prosessista tulee kestävä, on välttämättömän tärkeää pitää ihmisoikeuskysymykset korkealla kehitysyhteistyön esityslistalla. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Piba. Kiitoksia kovasti herra Bibalkse. Haluaisin kiittää komission jäsentä, samoin kuin äh, herra äh, Fernandes äh, Schuuta omista panoksistaan tähän keskusteluun. Donc c'est Monsieur Fernandez. Niinpä seuraavaksi Fernandez Show puhuu ulkosuhdehallinnon puolesta Ei, oman puheenvuoronsa. Olkaapa hyvä. Merci beaucoup. Thank you very much. It's on behalf of the... Kiitoksia oikein paljon korkean edustajan Parintor Ashtonin puolesta. Aion puhua ja se, että hän puhua komission jäsenen jälkeen, se on aina aika vaikeaa, koska hän hyvin kaunopuheisesti esitteli monet asiat, jotka ajattelin itsekin tässä mainita. Mutta ajattelin, että haluaisin korostaa useita näitä kohtia, joita täällä on jo mainittu, esimerkiksi eh, kehitys, yhteistyön ja ihmisoikeuksien ehm, yhteenkuuluvuus ja miksi meidän on tehtävä yhteistyötä ihmisoikeus kehityspolitiikan ja turvallisuuspolitiikan saralla, muuten ne eivät toteudu. Tämän keskustelun otsikko ikään kuin herättää sen vaikutelman, että ihmisoikeus ja kehityspolitiikkaa toimivat toisiaan vastaan, että jompikumpi voittaa ja toinen häviää, mutta näemme emme toimi. Euroopan unionissa. Me yritämme edistää ihmisoikeuksia ja kehitystä ja näin Lissabonin sopimuskin sanoo, joka loi ulkosuhdehallinnon. Se sanoo, että ihmisoikeudet ja e, kehityspolitiikka ovat prioriteetteja. Ne asetetaan samalle tasolle, joten on vaikea työskennellä siltä pohjalta, että e, annetaan se vaikutelma, että ne toimivat toisiaan vastaan, eikä näin kuitenkaan ole. Haluaisin korostaa tätä älykästä ehdollisuutta, josta eh, komissio sen Pibalsk jo puhui. Hyvin paljon voidaan voittaa poliittisessa vuoropuhelussa, ihmisoikeusstrategioissa ja niin poispäin. Me kaikki varmaan teemme parhaamme. Meidän täytyy luopua tästä ajatuksesta, että ehdollisuus ja ihmisoikeusstandardit voisivat jotenkin kielteisesti vaikuttaa kehityspolitiikkaan – meidän ei tulisi mennä sille tielle, koska me Euroopassa yritämme toimia juuri toiseen suuntaan, että ne tukevat toisiaan, edistävät toisiaan, niin kuten komission jäsenkin äsken sanoi. Toinen kohta koskee kattavuutta ja johdonmukaisuutta ja tätä me juuri työstämme. Me yritämme tehdä ulkosuhteistamme, ulko- ulkopolitiikan toimistamme johdonmukaisia ja yritämme saavuttaa samoja tavoitteita, olivatko ne sitten köyhyyden vähentämistavoitteita tai ihmisoikeustavoitteita, koska niiden kaikkien tulisi toimia yhteen kun näin teemme. Meillä on jo 40 ihmisoikeusvuoropuhelua menossa ympäri maailmaa. Me olemme kehittäneet ihmisoikeusstrategioita kaikissa maailman kolmansissa maissa ja olemme myös valmistautuneet seuraaviin rahoitusnäkymiin, joista komission jäsen jo puhui. Ja seuraavat rahoitusnäkymät Lissabonin sopimuksen alaisena on se vaihe, jossa voimme yrittää saada aikaan johdonmukaisuutta ja kattavuutta ulkosuhdetoimintaamme. Yhdessä komission jäsen Pibalsin ja Catherine Ashtonin kanssa, korkean edustajan kanssa, me voimme luoda sellaiset toimielimelliset puitteet, että voimme saada aikaan johdonmukaista kehityspolitiikkaa ja ihmisoikeuspolitiikkaa. Ja yksi niistä asioista, jonka komissiolaisen Piibals jo mainitsi, on poliittinen vuoropuhelu. Se on erittäin tärkeä väline, joka EUlla on käytössä. Se on diplomaattinen väline, jota on käytettävä voimakkaasti, jotta voidaan saada vietyä läpi ihmisoikeus- ja kehityspoliittisia tavoitteitamme. Sitten älykkäästä ehdollisuudesta hän mainitsi, että mutta sitä on työstettävä näiden neljän kriteerin pohjalta, jotka hän mainitsi, mutta minä haluaisin korostaa erästä tiettyä elementtiä erityisesti, jota varmasti käsitellään myöhemmin keskustelussa tänä iltapäivällä. Tämä ja olen erittäin iloinen siitä, että täällä on kansallisen parlamenttien edustajia täällä on se, että siellä on uusi maailma, jossa on uusia toimijoita ja lahjoittajia, ja tämän johdonmukaisuuden ja kattavuuden täytyy kattaa EU ja jäsenvaltiot. Me teemme komission kanssa yhteistyötä yhteisestä suunnittelusta, teemme jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä yhteisistä lähestymistavoista ja kolmansissa maissa uusien lahjoittajien ja toimijoiden kanssa EUn täytyy nyt saada johdonmukainen lähestymistapa. Meidän viestimme on selvä, mutta joskus sen täytyisi olla painokkaampi. Ja siksi uskon, että kansalliset parlamentit, tietenkin myös Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden ja unionin täytyy Ähm, tulla yhteen ja välittää se oikea viesti, joka meidän kaikkien täytyy välittää, joka olisi riittävän painokas niin, että se tunnetaan. Ja se on paras ehdollisuus, joka voimme luoda. Äh, meidän täytyy laittaa täysi paino näiden sanojemme taakse ja se on parasta ehdollisuutta, mitä voimme saada aikaan. Haluaisin myös kertoa teille, että edistämme myös samankaltaisia kokouksia ja olen erittäin iloinen, että parlamentissa nämä kaksi valiokuntaa tapaavat, koska myös neuvostossa tehdään yhteistyötä ihmisoikeustyöryhmän ja kehitystyöryhmän valilla ja yritetään tarkastella näitä asioita samasta näkökulmasta ja yritetään yhdistää voimat demokratian tuessa ja ihmisoikeuskysymyksissä kehitysasioissa. Tähän haluaisin päättää niin Haluaisin kiittää teitä siitä, että annoitte ulkosuhdehallinnolle mahdollisuuden puhua täällä ja minulle mahdollisuuden puhua korkean edustajan nimissä. Ulkosuhdehallinto yrittää saada aikaan tasapainoista lähestymistapaa, ottaa huomioon sekä ihmisoikeuskysymykset että kehitysyhteistyön. Kiitoksia. Kiitoksia tosiaankin komission jäsenelle ja herra Fernandez Scholle siitä, että he äh, tulivat tänne paikalle ja kiitos heille panoksestaan kun he osallistuivat nyt tähän keskusteluun. Näiden alustusten jälkeen komission ja ulkosuhdehallinnon alustuksen jälkeen voimme siirtyä kokouksen ensimmäiseen osioon. Siinä kysymys on, haittaavatko ihmisoikeuksia koskevat ehdot köyhyyden vähentämistä. Tähän mennessä kehityskysymykset ja ihmisoikeuskysymykset ovat kovasti sidoksissa toisiinsa ja meillä on nähtävissä tässä tietty konsensus, eh, joka koskee ainoastaan poliittisia kansalaisoikeuksia, talousoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia, joita voidaan pitää ihmisoikeuksina. Suurin osa yhteistyösopimuksista kolmansien maiden kanssa, joissa annetaan rahoitustukea, niissä vaaditaan, että maa noudattaa perusoikeuksia. Jos keskeytetään apu kuitenkin sen tähden, että on rikottu perusoikeuksia, että niin miten tässä tapauksessa esimerkiksi vältetään se, että vaikutetaan kielteisesti kaikista vähävaraisimpiin ja miten tällä tavoin voidaan vähentää köyhyyttä. Ja suuri, juuri tästä syystä täsmäpakotteet ja älykkäät pakotteet ovat voittaneet alaa. Nämä pakotteet ovat sellaisia, että ne ovat suunnattu tiettyyn osioon. osaan poliittinen eliitti, talouseliitti tulevat kyseeseen, mutta nämä eivät vielä ole käytännössä kovin paljon toimineet. Haluaisin, että lähdetään yhdessä miettimään muita kysymyksiä myös, esimerkiksi miten jatketaan sitä, että annetaan tukea kaikista haavoittuvimmille kansanryhmille, niille maille, joissa ihmisoikeudet eivät ole vielä tolallaan, mukaan lukien sellaiset maat, jotka eivät tee yhteistyötä avunantajien kanssa. Ja onko parempi, että noudatetaan ehdollisuutta ihmisoikeuskysymyksissä, vaikkakin kaikista haavoittuvammat äh, ryhmät joutuvat kärsimään. Toinen äh, kysymys, jota voitaisiin käsitellä tässä yhteydessä, on, ovat äh, toimenpiteet, joilla voitaisiin rohkaista ihmisoikeuskysymyksissä näitä maita ja tuotaisiin myönteisiä näkökohtia ihmisoikeusasioihin. Koska meillä on nyt täällä paikalla sekä Euroopan parlamentin että kansallisen parlamenttien edustus, me voisimme miettiä yhdessä, miten kansallisella tasolla, unionin tasolla voitaisiin hoitaa eh, rooliamme tässä asiassa, kun pitää eh, täytäntöönpanna, eh, valvoa ja arvioida ihmisoikeuslausekkeita tai sitten kun pitäisi taata paremmin johdonmukainen toiminta unionin ja kansallisen tason välillä eh, kun kriteereinä, kriteerit perustuvat siihen, miten noudatetaan ihmisoikeutta ja tehdään päätöksiä, pitääkö jatkaa tukea näille maille vai ei. Niinpä voin avata keskustelukierroksen. Tässä annamme jäsenille puheenvuorot, niille, jotka ovat pyytäneet. Periaatteessa annan kahdelle kansalliselle edustajalle puheenvuoron jokaista Euroopan parlamentin jäsentä kohden ja puheaika on korkeintaan viisi minuuttia. Ja muistuttaisin vielä, että viiden minuutin jälkeen minä kyllä leikkaan puheen. Yleensä meillä on vielä lyhyemmät puheenvuorot täällä. Niinpä ensimmäinen puheenvuoropyyntö. Rova Grace, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää siitä, että tämä kokous on järjestetty. Se on hyvin tärkeä. Varmasti me kaikki olemme täällä sitä mieltä, että parlamentti on hyvin vastuullinen näissä apukysymyksissä ja on olemassa jo lainsäädäntöä tästä kaikissa. Sopimuksissa on niin sanottu ihmisoikeuslauseke. Komission jäsen otti äsken esiin tämän usein juuri kansalaiset joutuvat tästä kärsimään seuraukset. Minä haluaisin tässä ottaa esiin useitakin näkökohtia. Minusta vaikuttaa siltä, että nämä lausekkeet eivät riitä. Ne ovat tarpeen, mutta ne eivät riitä. Minun mielestäni meidän pitää ottaa käyttöön selkeät mekanismit ja toiseksi meidän täytyy ottaa myös kuulemismenettelyt käyttöön. Me emme voi väkisin pakottaa ulkopuolelta tiettyjä kriteereitä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Ja jos sopii, minä haluaisin palata kohtaan, joka ei tullut täällä vielä esiin, mutta se olisi kyllä asianmukainen ja se liittyy sosiaalisiin oikeuksiin. Ne ovat äh, ihmisoikeuksien osa-alue ja voin todeta, että äh, tällä alalla valitsevat kaupalliset säännöt, jotka ovat hyvin äh, sitovat. Tässä äh, kauppakomissaari äh, on jättänyt ulkopuolelle sellaiset osapuolet, jotka eivät ole allekirjoittaneet sopimusta. Toisaalta on tietynlainen leseale sosiaalialalla ja nyt tarvittaisiin mm, sitovia sosiaalilausekkeita. Ja toiseksi haluaisin muistuttaa, että olen laatinut täällä lausunnon sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, mutta huolimatta siitä, että tämä jo meni läpi, niin edelleenkään, edelleenkään tällä alalla ei toimita muuten kuin vapaaehtoisesti. Ja kolmanneksi sitten pakotteet ja seuraamukset ilman, että katsottaisiin, että miten ilon sääntöjä noudatetaan. Niinpä komission jäsen, miten komissio aikoo toimia, jotta saadaan aikaan todellista sosiaalista, sosiaalialan täytäntöpanoa näissä kysymyksissä, jotta ILOn standardeja noudatetaan ja niitä valvotaan myös. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro herra Stamnoville. Varmasti lausuin vähän sinne päin. Herra Stamno. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, поставянето на индивида, неговите... Hyvät naiset ja herrat, se, että yksilö asetetaan politiikan keskiöön on seuraamus sen jälkeen, mitä toisessa maailmansodassa tapahtui. Kun hyväksyttiin ihmisoikeusjulistus 10. joulukuuta 1948, se antaa ainoan mahdollisen välineen, se antoi ainoan mahdollisen välineen äh, sovittaa tämä valtava konflikti. Meidän tulisi kiittää maailmanjohtajia silloisia maailmanjohtajia. Ei ole mitään maata Euroopassa tai erityisesti EU:ssa, jossa ihmisoikeudet eivät olisi hyvin kehittyneet. Ikävä kyllä, yksilön eh, ihmisoikeudet eivät ole pakollisia. Emme ole täysin varmoja siitä, mikäli nykyinen lainsäädäntö auttaa tukemaan ja edistämään ihmisoikeuksia vai ei. On tärkeää löytää uusia politiikan aloja, jotka antaa enemmän vakuuksia esimerkiksi köyhyyttä vastaan. Tämä ei koske ainoastaan kansallista lainsäädäntöä, vaan myös EU-lainsäädäntöä nimenomaan sosiaalipolitiikassa. Meidän pitäisi löytää keinoja vähentää köyhyyttä Euroopan unionissa. Tällaisten politiikan alojen kehittäminen, jotka tähtävät köyhyyden vähentämiseen, niiden tulisi aina olla liitoksissa ihmisoikeuksiin. Arvokas elämä kaikille kansalaisille tulisi olla keskiössä meidän politiikassamme Euroopassa. Sosiaalipolitiikka on ongelmissa koko maailmassa sen vuoksi, että että ihmisillä ei ole tarpeeksi keinoja toteuttaa itseään työmarkkinoilla. Ja tätä kaikkea täytyy jakaa paremmin. Kiitoksia kovasti. Niin, minä kuuntelen äh, tulkkausta, joten tämä kestää aina vähän aikaa. Seuraavaksi edustaja Cashman, äh, kun sanoin äsken viisi minuuttia, äh, viisi minuuttia on maksimi, mutta mieluummin lyhemmin. Olkaa hyvä. Um, I speak as the parliament. Kiitoksia. Puhun parlamentin esittelijänä uudistetusta kotonun sopimuksesta. Mielenkiintoista kuulla sekä ulkosuudenhallinnon että komission puheenvuorot. Minulla on joitakin kysymyksiä niistä, mutta muutama lyhyt kommentti. Jos ehdollisuus on kielteinen asia köyhyyden vähentämisen su- suhteen, niin miten varmistamme sitten, että ihmisoikeuksia todellakin pidetään yllä? Katsotaan Afrikan, Karibian ja Tyynemeren valtioita, joita varten meillä on kotonun sopimus, ja näiden maiden jatkuva vastustus koskien lauseketta, uudistetun lausen, lauseketta, joka koskee sukupuolisen syrjinnän syrjinnän kieltämistä. 49 maassa homoseksuaalisuus on rikos. Ja tässä vuoropuhelussa, mitä oikeastaan olemme saavuttaneet? yhteisparlamentaarisessa kokouksessa ja itse asiassa työvaliokunnassa AKPn jäsenet jatkuvasti vastustavat sitä, että edes keskusteltaisiin tästä aiheesta. Joten meillä on kotonun kaltaisia sopimuksia, joissa ei ole hampaista ja ja näitä äh, rangaistuksia ole koskaan mm, määrätty ihmisoikeuksien rikkomusten perusteella. Meillä on kapasiteetin luomista kyllä, mutta näissä maissa, jotka jo, on järjestöjä, jotka joskus käsittelevät naisten oikeuksia äh, joissain tapauksissa, äh, vähemmistöjen oikeuksia ja jossain äh, tapauksissa homoseksuaalien äh, oikeuksia ja nämä äh, järjestöt, niitä vainotaan ja niiden toimistoja suljetaan. Mitä me voimme tehdä, jos he eivät kuuntele ja jos tällaista painostusta ei edes hyväksytä? parlamentti voi äänestää siitä, että ratifioiko se uudistetun kotonuun säännöstö. niin sitten nousee jotain kysymyksiä. Hiukan huvittanoisuutta komission komission penkeillä, mutta ei tämä ole mitään huvittava keskustelu. Tässä on kyse siitä, että yksilö asetetaan kaikkien toimien keskiöön, kuten edeltävä puhuja sanoi. Ja aivan oikein tässä sanottiin, että tämä on Euroopan unioni, joka perustuu perusarvoihin, jotka, joita me murennamme tässä jos meillä ei ole mitään arvoja, perusihmisarvoja, jos me emme vaadi, että Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta noudatetaan. Me palaamme siihen tilanteeseen, että olemme pelkkä talousunioni ja epäonnistunut talousunioni. Jos me emme ole mitään muuta, niin olemme ainakin arvoja suojeleva organisaatio. Ja haluan vielä puhua loppuun, hyvä puheenjohtaja, jos AKT-maat eivät liiku tässä asiassa, kun me olemme niiden suurin rahoitustukia, niin ehkä meillä pitää olla kansainvälisiä sopimuksia suurten lahjoittajien kanssa tästä asiasta. Ja kun puhutaan Länsirannasta ja Palestiinasta, meillä on perusihmiso- jossa perusihmisoikeuksia, joita pidämme kaikki itsestään selvinä, äh, kielletään – Meillä on Israelin kauppasopimus EUn kanssa ja vain kerran parlamentti on vaatinut sen keskeyttämistä ihmisoikeuslausekkeiden rikkomusten takia ja neuvosto kieltäytyi siitä. Minkä viestin me oikeastaan lähetämme muulle maailmalle, kun me vaadimme, että meidät otetaan vakavasti, mutta emme vaadi, että meidän omia sopimuksiamme noudatetaan, kun on kyse ihmisoikeuksista, jossa tavallisia ihmisiä vainotaan ja rangaistaan johtuen siitä, missä he asuvat, kenelle he syntyvät ja siksi, että he ovat erilaisia. Tätä ei voida hyväksyä komissio ja ulkosuhdehallinto, voisitteko vastata kysymykseen niin ilman vuoropuhelua, mitä me oikeastaan sitten voimme tehdä? Kiitoksia. Kiitoksia. Eh, minäkin pyysin eh, puheenvuoron eh, ja aion sen pitää, mutta se jatkuu oikeastaan siitä, mitä herra Käsmän sanoi. Hän sanoi olennaisen tässä äsken mutta minä haluaisin palata siihen, mitä herra Fivalks sanoi ehdollisuudesta, että se ei ole este. E, se on totta, että näin ei ole ei tässä pidä sotkea humanitaarista ja kehitystä. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka, joita ei pidä sotkea. Humanitaarinen apu e, on edelleen olemassa ja ehdollisuus, keitä se koskee, se koskee niitä, jotka yleensä ovat korruptoituneita, eivätkä noudata ihmisoikeuksia. Sillä ei ole todellakaan väliä, jos se näitä ihmisiä koskee. Minä itse olen ollut Ugandassa ja Ugandassa homoseksuaalit tuomitaan kuolemaan, jos on homoseksuaalin vanhempi, silloin tuomitaan vankilaan, koska ei pidä tehdä homoseksuaaleja. Jos mm, vuokraatte asunnon homoseksuaalille, joutuu vankilaan. Minun mielestäni ei ole todellakaan normaalia, että annetaan tällaisille maille rahaa. Minä olen iloinen siitä, että jotkut maat ovat alkaneet rikkomaan tätä ehdollisuutta. Esimerkiksi Saksa, minä en tunne näitä kaikkia. Kun minä olin Kinshasassa, ennen kuin menin sinne, olin, olin kivussa, siellä naisia raiskataan. Se on siellä aivan yhtä tavallista kun, että mennään hakemaan leipää kaupasta. Minä olin kivussa kolme päivää ja sen jälkeen olin Kinsassassa AKT-kokouksessa. Siellä kukaan ei puhunut tästä asiasta. Minä nousin ja puhuin tästä asiasta ja minulle sanottiin melkein AKT-maiden johtajat sanoivat, että minä olen enää valehteli ja minä sanoin, että minä olin paikan päällä, minä näin. Nyt Ranskan kansalaisten kanssa minä olen aika usein kokoontunut omalla alueellani, varsinkin useiden järjestöjen edustajien kanssa. Ja sanoisin teille, että Ranskan ja Euroopan kansalaiset niin kansalaiset ovat täysin kyllästyneitä. Kansalaiset eivät ymmärrä sitä, että meillä on tällä hetkellä kriisi päällään Euroopassa. Jotkut maat enemmän kuin toiset ovat kriisissä, emmekä ymmärrä, minkä tähden edelleen annetaan varoja, kehitystukea näille maille, jotka eivät noudata minkälaisia vähimmäisihmisoikeuksiakaan. Näitä, näin on tapahtunut jo vuosikausia mutta äh, nyt äh, maailma muuttuu, asiat ovat muuttumassa. Kansalaiset eivät äh, ole enää täysin tuttelevaisia lampaita, jotka seuraavat vain perässä. Nyt on aika sanoa stop, me emme enää hyväksy tätä. Ja minä mm, haluaisin kysyä teiltä, miten noudatetaan tätä ehdollisuutta sellaisen maan osalta, joka ei noudata ihmisoikeuksia. Tässä sanottiin, että pitää puhua ihmisoikeuskriteereistä. Ihmisoikeudet ovat eh, ja piste. Eh, ei meidän eh, tarvitse sopeutua ihmisoikeuksiin sen mukaan, mitä on mm, toisissa maissa, mutta mm, nyt sanoisin komissiolle, että tämä kyllä riittää. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro Rouva Beise, anteeksi, etten aina kaikkia nimiä osaa lausua. Rouva Beige. No. Parlement national autrichien. Itävallan äh, kansallisesta parlamentista. <laughs> Là j'ai B A Y Z. Minulla on täällä B A Y Z. <laughs> Ja herzlichen Dank. Kiitos muutama ihan tällainen perustavalla tuolla eh, huomio ja selkeän kysymyksiä. Ensinnäkään en ole ihan varma siitä, että onko meillä yhteinen perusta ja yhteinen samanlainen määritelmä ihmisoikeuksista. Minulle on ihan selvää, että ihmisoikeudet ovat universaali oikeus, jotka koskevat joka paikassa kaikkia, riippumatta siitä, mistä ihmisestä, minkälaisesta ihmisestä, vaan se koskee kaikkia ihmisiä. Mutta me tiedämme kuitenkin, että monissa maissa tämä kuitenkin näyttää siltä, että ei ole mitään sekularisointia, eli että kirkkoa ja valtiota ei ole erotettu. Eli ei ole mitään instituutioita, jotka voisivat äh, ajaa lävitse näitä ihmisoikeuksia. Eli siis kysymys siitä, minkälainen yhteinen ymmärrys meillä on ihmisoikeuksista koska monissa maissa ei ole edes edellytyksiä todellakin toimeenpanna niitä. Ja miten me sitten pääsemme tällaiseen yhteiseen tavallaan käsitykseen, mitä voisimme tehdä. Sitten toinen asia liittyy, mikäli meillä on ehdollisuus, ehdollisuus tässä, jos ajatellaan kehitysyhteistyörahoja ja niiden sanktioimista, ja että näitä varoja annetaan siviiliyhteiskunnalle, kans, yh, kelle, miten, koska jos kysymys on kuitenkin universaaleista ihmisoikeuksista, vai onko olemassa myös tällainen siviiliyhteiskunnan pimeä puoli, jos on, miten me nämä eriytämme. Ja meidän täytyy myös tietää, mistä ihmisoikeuksista me puhumme. Ensimmäisen, toisen vai kolmannen sukupolven, vaiko kaikkien ihmisten, vai puhummeko me vain eh, alkuperäisistä unon hyväksymistä, vai puhummeko sosiaalista ja taloudellisista ja kulttuurisista oikeuksista, puhummeko me kansan eh, oikeudellisista ihmisoikeuksista, mistä oikeuksista on kysymys. Neljänneksi hieman kriittisesti uskon, että monessa konkreettisessa Euroopan unionin politiikassa ihmisoikeuskäsitys jättää toivomisen varaan. Jos katsotaan esimerkiksi eurooppalaista raaka-ainepolitiikkaa, millä tavalla sitä nyt hoidetaan ja miten ihmisoikeuspolitiikan kohdalta suljetaan silmät. Sama koskee myös Euroopan unionin kalastuspolitiikkaa. Eli suljetaan silmät, mitä tulee esimerkiksi elintarvikesuvereenisuuden suhteen. Ja sitten vielä viidenneksi haluaisin esittää kysymyksen Tiedän, että on paljon sopimuksia, kauppasopimuksia, investointi, turvasopimuksia, kaiken näköisiä suojalausekkeita ja myös ihmisoikeuslausekkeita, mutta kun me katsomme, miten paljon arvoa ja energiaa niille asetetaan, kuinka paljon ponnistellaan taloussopimusten läpiviemiseksi ja kuinka vähän ponnistellaan ihmisoikeuslausekkeiden toimeenpanemiseksi, niin silloin tilanne on hyvin vinoutunut. Ja minua kiinnostaisikin, millä tavalla voitaisiin löytää keinoja todellakin toimeenpanna se, mitä on kirjoitettu paperille. Merci beaucoup. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kasmanen. Państwo, bardzo mi się podobało to, co Pan... Kiitoksia, arvoisat naiset ja herrat. Olen erittäin iloinen siitä, mitä komission jäsen Piibalk sanoi yhteen toimivuudesta, että tämän täytyy olla vastavuoroista ja myös se, mitä herra ulkosuhdehallinnosta sanoi. Nämä älykkäät ehdot, siitä hän puhui. No ongelma on se, että jos kyseessä valtioita, jotka eivät jaa meidän ajatuksen ihmisoikeuksista, niin sitten meillä ei ole mitään interaktiota eikä mitään älykkäitä ehtojakaan. Siitä ei voi puhuakaan. Ja edustaja Stifler ja Cashman antoivat tästä hyviä esimerkkejä. Lisään tähän vielä jotain. Syyskuussa on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun eritrealainen journalisti joutui vankilaan. Hän on itse asiassa Ruotsin kansalainen. Me kävimme keskustelua parlamentissa. Me hyväksyimme päätöslauselman. Me lisäksi herra Busekin avulla ryhdyimme toimiin, mutta me emme vieläkään tiedä, onko tämä ihminen, joka on kymmenen vuotta istunut vankilassa, onko hän edes e- hengissä ja hän on Ruotsin kansalainen. Ja nyt meillä on tapaamisia myös AKT-maiden edustajien kanssa ja olemme kysyneet Eritrean edustajalta suoraan, voiko hän antaa eh, meille vastausta, elääkö tämä herra David vielä. Ja me kuulimme pitkän puheen siitä, kuinka Eritrea noudattaa erilaisia sääntöjä ja niin poispäin, kaiken maailman banaaleja eh, kommentteja, mutta sitä suoraa kysymystä, että elääkö tämä herra vielä, niin siihen ei vastattu. Ja kollegamme Olle Schmidt, joka käsittelee tätä kysymystä, suuttui siinä ja nousi seisomaan, niin sitten afrikkalaiset kollegat hyökkäsivät sanallisesti häntä kohtaan ja sanoivat, että hän käyttäytyy epäkohteliaasti. No, meidän täytyy todella yrittää toteuttaa näitä välineitä, mutta pääongelma on se, että jos meillä ei ole yhteistä nimittäjää, jos emme voi päästä edes siitä yhteisymmärrykseen, niin emme voi sitten myöskään kumppanuustasolla parlamentaarisissa kokouksissa puhua keskenämme. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että Eritrea ei tarvitse meidän yhteistyötämme? Kyllä, mutta suuri osa budjetista pannaan puolustusmenoihin. Ja tämä tuo sitten aikaan konfliktin naapurimaan kanssa. Puhutaan kylistä, joista minä en ole koskaan nähnyt maailmankartalla. Tämä kaikki tuntuu vähän keinotekoiselta, mutta meidän täytyy pystyä saamaan suora vastaus Eritrealta, onko tämä ruotsalainen herra vielä elossa. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, rouva Teocharus. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä äh, puolestani niin haluan tervehtiä kansallisten parlamenttien edustajia, varsinkin näitä ystäviämme, joiden kanssa taistelemme ihmisoikeuksien puolesta. Niin ihmisoikeuksien soveltaminen liittyy demokratiaan ja korruptiovastaiseen taisteluun. Oli mukava, että komissaari sanoi, ettei pitäisi hyväksyä näitä totalit totalitaarisia hallintoja, diktatuureja. Minun mielestäni eh, eh, meillä ei pitäisi olla ollut enää vuosikausin diktatuurien kanssa yhteistyötä, mutta haluamme auttaa näitä kansalaisia. Nyt pitää täsmentää eh, se, että kiireellinen humanitaarinen apu on yksi asia, mutta kehitysyhteistyötuki on aivan toinen asia. Mitä tulee tähän hätäapuun, humanitaarisen apuun, me emme voi ottaa huomioon nämä demokratian tasoa. Näiden ihmisten pitää syödä pysyäkseen hengissä. Me emme voi odottaa, että siinä menee apu vain niihin käsiin, jotka, joka hyötyy siitä. Mutta kun puhutaan kehitysmaista, meidän mm, tämä odottaa, että demokratisoiminen tapahtuu ja sen jälkeen äh, voisimme antaa äh, tukea, näinhän sanotaan, mutta emme käytännössä onnistu tämän säännön soveltamisessa. Eli äh, tässä vaarana on, että korruptio lisääntyy ja tämä tuki jonka annamme, joutuu korruptoituneisiin käsiin. Ja sitten toisaalta taas yritämme kouluttaa demokratiaan tätä yhteiskuntaa. Minun mielestäni tällä linjalla voidaan mennä eteenpäin, mutta jos koordinointia ei tapahdu Euroopan tasolla tässä kehitysyhteistyötuessa. Nyt haluaisin painottaa myös toista minulle läheistä periaatetta. Ei voida antaa kehitystukea niille maille, jotka yhä vain enemmän varustautuvat asein, nimenomaan atomiasein. Tästä esimerkkinä Etiopia – jo pitkän aikaa olemme pyrkineet antamaan humanitaarista apua, e, vaikka e, siellä e, koneet pommittavat. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoro. Edustaja Tonini. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä tämän komission jäsenen ja ulkosuudenhallinnon pragmaattisen lähestymistavan kanssa. Tämä älykäs ehdollisuus ihmisoikeuskysymyksissä, koska minä uskon, että paras tapa edistää ihmisoikeuksia on vuoropuhelu. Ja periaatteessa on parempi käydä keskustelua, joskus vielä katkeraakin keskustelua kumppanuusmaan kanssa kuin päättää suhteet siihen. Minä erottaisin kaksi erilaista ihmisoikeusrikkeiden tasoa. Toisaalta on tämä hyvin monimutkainen kysymys siitä, että siirrytään kohti demokratiaa. Demokratiaan siirtyminen monissa maissa on pitkä prosessi, sen tiedämme. Ja tarvitaan kärsivällisyyttä, suvaitsevoisuutta ja myöskin kunnioitusta, koska tavallaan yksikään maailman maa ei voi tällä tavoin opettaa toista, mutta sitten ovat tietenkin ihmisoikeuden vähimmäisstandardit, jotka löytyvät ihmisoikeuksien yleismaailmasta julistuksesta ja YKsta, eivätkä tämän tason alle voida mennä. Tämän kynnyksen ympärillä on oltava hyvin tarkkoja, sitä on valvottava tarkkaan. Ja haluaisin nyt esittää kysymyksen komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle, nimittäin kuinka me käytännössä onnistumme toteuttamaan näitä älykkäitä ehtoja, mitä käytänteitä meillä voisi olla Italian kokemus on ollut se, että olemme yrittäneet ottaa käyttöön kriteeriä silloin, kun meidän täytyy ratifioida kahdenvälisiä sopimuksia Italian ja jonkun toisen maan välillä, jossa saattaa olla ihmisoikeusongelmia. Me olemme ottaneet käyttöön uuden käytänteen, jota nyt testaamme, nimittäin, että ratifiointivaiheessa vaadimme, että hallitus saman tien ryhtyy rikkomusmenettelyihin, kun on ollut vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Meillä on kolme esimerkkiä tästä. Meillä on ollut esimerkiksi sopimus Kiinan kanssa mm, elokuvayhteistyöstä. Tämä on siis kulttuurin alan yhteistyö. Tämä on sopimus, joka oli jumissa pitkään parlamentissa, koska aivan oikein vastustettiin että puhuttiin siitä, kuinka luotettava Kiina on, mitä tulee sensuuriin, ja päätimme sitten vapauttaa sen tällä lausekkeella. Ja samantyyppinen lauseke hyväksyttiin kahdessa toisessa sopimuksessa, jotka hyväksyimme, ratifioimme vähän aikaa sitten. Yksi koskee yhteistyötä Marokon kanssa sotilasalalla. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys tässä vaiheessa, kun ajatellaan Pohjois-Afrikan tilannetta. Ja Eh, Länsi-Saharan asukkaita, joten otimme mukaan tämän lausekkeen ja saman teimme, eh, kun teimme sopimuksen Katarin kanssa aivan samanlaisista syistä. Joten katsotaan, onko tämä tehokas tie, mutta tämä voisi olla mielenkiintoinen tapa toimia, jonka avulla voidaan ystävähallitukset eh, saada ymmärtämään niitä, ne hallitukset, joiden kanssa haluamme luoda kumppanuussuhteen, että ojennamme kätemme, mutta olemme myös vaativaisia sen suhteen, että täytyy noudattaa ainakin jotain eh, ihmisoikeuksien minimitasoa. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Keller. Rouva Keller. Ei ilmeisesti. No sitten ähm, Eu substituí aqui a minha colega porque vou ter que sair para um voto na... Kiitos, minä olen täällä kollegani tilalle, mutta minun on pian lähdettävä tästä kansalaisvapauksien valiokunnan äänestykseen. Mutta haluaisin kuitenkin tuoda muutaman ajatuksen mukaan tähän keskusteluun ja pyrin tulemaan tänne vielä uudestaan. Minä kuuntelin komission jäsenen ja muiden puhujien sanoja ja huomasin, että muotisana on nyt tämä ehdollisuus. Tämä tällainen tieteellinen eh, ehdollisuus. Tieteellinen niin, että voidaan määritellä, tarvitaanko tiettyjä sanktioita. No, onhan tämä kuitenkin tämä tällainen älykäs ehdollisuus parempi kuin tyhmä ehdollisuus, mutta oli mikä oli, niin, niin muotisana se on. Me kuulemme usein komission ja ulkosuudenhallinnon sanovan, tai yrittävän sanovan kaikkea kaikille. Ne sanovat, että no, tiettyjen hallitusten pitää pitäytyä ihmisoikeuksissa, mutta sitten samanaikaisesti he voivat tehdä jotain muuta ihan täysin ristiriitaista. Mikään ei ole selkeää, että heidän toiminsa eivät ole tarpeeksi au, au, avoimia tai seurattavia. Täytyy huolehtia, huomioida se, että maailma on uusi, mutta eh, ulkosuhdehallinto ei ole tätä nähtävästi tajunnut tarpeeksi syvällisellä tavalla. Nyt on rahoituskriisi käynnissä, joka tarkoittaa sitä, että Euroopan unionilla on vähemmän mahdollisuuksia antaa rahaa ja Euroopan unionin täytyisi olla paljon konkreettisempi siinä, mitä se haluaa tehdä kehitysyhteistyössään. Ja tämä, kehitys, tämä kehitysyhteistyö voi tulla maksamaan paljon meidän naapurimaillemme. Minusta ulkosuhdehallinto ei nyt ihan ole vielä ymmärtänyt, miten toimitaan ja millä tavalla, miltä maailma tänä päivänä näyttää. No on näitä tiettyjä avainsanoja ja muotisanoja, joita täällä Brysselissä käytetään. Mutta sitten kun on kysymys meidän omasta politiikastamme, niin koko homma hajoaa käsiin. Itävaltalainen kollega sanoi ihan hyvin, joskus se mitä me teemme on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä me haluaisimme tehdä, kun me puhumme tästä älykkäästä ehdollisuudesta. Ja voisin antaa tästä muitakin esimerkkejä. Esimerkiksi mitä me teimme Arabian kevään suhteen. Me emme ponnistelleet yhtään sen eteen, että olisimme ottaneet vastaan pakolaisia, jotka tulivat merten ylitse. Ja jos nyt katsotaan, mitä Euroopan unioni on tehnyt muissa pakolaiskriiseissä, Unkarin vuonna 1968, silloin toimittiin ihan eri tavalla. Ja nyt yhtäkkiä Euroopan unioni ei ole läsnä. Parlamentti on sanonut siitä jotain, mutta neuvosto ei tee mitään, koska neuvosto ei halua. Pakolaispolitiikka on yksi esimerkki. Se, mitä me nyt Välimeren alueella teemme, siellä nyt kuitenkin on meidän lähimmät naapurit, jossa on tapahtumassa demokratisoitumista, mutta hyvin vähän me teemme. Parlamentissa me olemme pyytäneet tutkimusta siitä, että täytyy huomioida riskit liittyen vaikkapa lehdistön vapauteen. Ja neuvosto blokeerasi tämän, tämä 6 miljoonaa, sitä ei haluttu vapauttaa tähän tutkimukseen, eikä sekään nyt anna meistä kovinkaan kaunista kuvaa. Ja tämä herättää taas kysymyksiä siitä, mitä komissio haluaa. Ja onko meillä moraalinen auktoriteetti puhua vapaudesta maille Euroopan ulkopuolella? Sitten meille sanotaan, että no, tämä on sisäisiin asioihin puuttumista. Me käytämme subsidiariteettiperiaatetta ja niin voivat myös kolmannet maat tehdä ja sanoa, että ette te voi puuttua meidän sisäisiin asioihimme. Me vaadimme, että tiettyjä perusoikeuksia kunnioitetaan ennen kuin liittyy Euroopan unioniin, mutta kun kerran on päässyt jäseneksi, niin jäsenvaltiot saavat blankkosekin tehdä mitä he haluavat. Toki minä haluaisin, että ihmisoikeudet integroidaan kehitysyhteistyöhön, mutta en ole ollenkaan samaa mieltä, mitä italialainen kollega sanoi siitä, että, että yksikään, muu maa, yksikään maa ei saa äh, luennoida toiselle maalle sitä, mitä demokratia tarkoittaa. Meidän pitää kuunnella tarkkaan, mitä näissä demokratian pyrkivissä maissa sanotaan ja tuettava heitä siinä. La parole Seuraavaksi äh, Rova Keller. Nyt on vielä äh, kuusi äh, puheenvuoropyyntöä, joten jos puhutte lyhyemmin, se olisi parempi. Ähm. Kiitoksia kovasti. Olen samaa mieltä siitä, että ihmisoikeuksien pitäisi olla EUn ytimessä, mutta aikaisemmin me olemme nähneet Libyan kanssa läheistä yhteistyötä, niin kuin täällä ehdotettiin, leikataan varoja, joita annetaan konfliktialueille, eh, mutta emme ole ajatelleet mm, edes tähän mennessä, että suurille eh, aseviejille eh, leikattaisiin näitä tukia joten tämä ihmisoikeusehdollisuus riippuu siitä, miten asia hoidetaan. Onko se ikään kuin kiristystä vai hoidetaanko asia poliittisena vuoropuheluna? Olemmeko sitoutuneita kumppanuusmaihin äh, vai myös kansalaisyhteiskuntaan? Meidän pitäisi katsoa, että me emme äh, vahingoita kaikista köyhimpiä tällä ehdollisuudella, jos sanotaan, että hallitus eh, rajoittaa lehdistön vapautta, silloin leikkaamme kaikki varat. Silloin emme eh, leikkaa hallituksen rahoitusta, vaan myös köyhimpien tukea. Meidän täytyy miettiä myös, minkälaisien kanavien kautta, kanavien kautta tällaiset varat suunnataan. Olen samaa mieltä muiden kanssa siinä, että meidän pitää olla usko, uskottavia omassa ihmisoikeuspolitiikassamme EUn sisällä ja myös ulkopuolella. Valitettavasti Euroopan parlamentti ei ole ollut tässä paras mahdollinen esimerkki viime aikoina. Eh, me eh, puhuimme täällä sellaisista sopimuksista, joista ei eh, kysytty edes mitään pyydetty lausuntoa. Komission jäsenä mainitsi näitä asioita, jotka eivät ole täysin meidän puolellamme. Meidän pitäisi ehkä mieluumminkin katsoa ehdollisuutta ajatellen meitä itseämme, ei puhua ainoastaan ehdollisuudesta, joka liittyy muihin. Me asetamme ehdollisuusehdon muille maille. Pitäisi katsoa, että minkälaisia ehdollisuuksia vaadimme itseltämme. Esimerkiksi ettei sidota tätä tukea, joka annetaan. Meidän täytyy suhtautua johdonmukaisesti eh, kehitykseen. Tuetaan maataloutta ja sosiaalisektoria, jotka hyödyttävät kaikista köyhimpiä. Meidän pitäisi sitoutua siihen, että torjutaan ilmastonmuutosta, joka aiheuttaa valtavia ongelmia ja eh, vaikeuttaa muitakin ongelmia vielä meidän pitäisi asettaa ehdollisuus itsellemme, jotta me pitäytyisimme sitoumuksissamme. Ajattelen näitä rahamääriä ja sitä, miten asia hoidetaan. Täällä mainittiin kauppasopimukset. Me e, teemme sopimuksia, e, vaikka loukataan ihmisoikeuksia, jossa meillä itsellämme on hyvä asema siinä. Meidän, meillä pitäisi olla e, sellaiset kauppasopimukset, joissa noudatetaan ihmissopimuksia, ihmisoikeussopimuksia, eli talouskumppanuussopimukset tai kauppasopimukset niin, että noudatetaan, miten miten tässä sitten toimitaan. Tässä on sellaisia eh, maita, jotka heijastelevat näitä asioita eri tavoin, esimerkiksi Itävalta. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro edustaja Monika Feso. obrigada. Um, este, este, este debate tem sido muito interessante. Um, eu, eu gostava aqui... Kiitoksia. Tämä keskusteluhan on erittäin mielenkiintoinen. Minä haluaisin tässä puhua vain muutamasta asiasta, jota me olemme tehneet kansallisissa parlamenteissa tähän mennessä. Portugalissa esimerkiksi me olemme intensiivisesti käsitelleet tätä ehdollisuutta. Ja kollegahan puhui vähän aikaa sitten arabimaiden keväästä ja että ehdollisuus sai siellä vähän kielteisen leiman on vaikea luoda rajoitteita tai rajoja, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että tämä aihe olisi jo loppuun käsitelty. Kuitenkin me uskomme, että jos tehdään yhteistyötä monenkeskisessä yhteisössä, niin tässähän on kyse myös toisesta elementistä, nimittäin että mikään maa ei tulisi opettaa toista ihmisoikeuksissa. Esimerkki. Me yritämme hyväksyä parhaita käytänteitä ihmisoikeuskysymyksissä. Portugalilla kaksi vuotta sitten hyväksyi strategian, jonka nimi oli turvallisuus ja kehitys. Ja tämä on juuri se viesti, jonka haluamme välittää. Turvallisuus ilman kehitystä ei ole mahdollista, eikä kehitys ilman turvallisuutta myöskään. Joten me teemme yhteistyötä strategisilla aloilla ja yritämme neljän ministeriön kanssa yhdessä saada aikaan laajan lähestymistavan kehitysapuun. Ihmisoikeudet ovat tietenkin A ja O. Ihmis, kehitystavoitteiden saavuttaminen, vuosituhannen tavoitteet, nämä ovat asioita, jotka äh, ovat merkittäviä. Se, mitä nyt tässä haluaisin, mistä haluaisin puhua, on se, että mitä kansalliset parlamentit voivat tuoda tälle tähän keskusteluun. Me puhumme yhteistyöstä ja myöskin ulkopolitiikasta. Kaikkihan tämä on äh, hallitusten käsissä. Äh, hallituksilla on hyvin paljon toimielimellisiä valtuuksia tässä, joten miten voitaisiin palauttaa osa toimivaltuuksista kansallisiin parlamentteihin? Ja seuraavaksi edustaja Jürgen Klinke. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Puheenjohtajat, kollegat. Ihan lyhykäisesti kertoisin, mikä Saksassa tilanne on. Me olemme tällä hetkellä muuttavassa kehitysyhteistyötä. Me olemme keskittämässä sitä ja tehostamassa sitä, tai me sanomme itse asiassa sen, että miten me voimme saada yksi plus yhdestä kolme. Eli haemme tätä lisäarvoa. Sen lisäksi me keskittyymme meidän kumppanimaittemme kanssa ei enää 120-122 vaan myös 50. Me siis puolitamme samanaikaisesti 0,7 prosenttia BKTstä. Jos me sen saavutamme, haluamme toisaalta tuplata nämä varat, joka nelinkertaistaa sen niihin, jotka, niille maille, jotka kuuluvat tähän 50, eli ovat kumppanuusmaitamme. Eli tässä meillä on paljon parempi ja tehokkaampi ote näihin maihin sen vuoksi, että ne saavat sitten enemmän. Eli keskitetään niihin. Ja siihen me voimme liittää monia asioita. Tänä keväänä olemme hyväksyneet uuden asiakirjan ihmisoikeudet Saksan kehitysyhteistyössä, jossa me olemme sitten määritelleet peruslähtökohdat. Ja mitä tulee tähän negatiiviseen suhteellisuuteen, niin maat, joissa on heikommat ihmisoikeustilanteet, niin niiden kanssa ei haluta sitten toteuttaa tiettyjä asioita, kuten budjettitukea tai suoraa tukea valtion toimielimille. Toisekseen me yritämme myös estää ihmisoikeustilanteen heikkenemistä Ugandasta on täällä jo mainittu homoseksuaaleille äh, kuolemantuomio tai kuusi vuotta äh, vankeutta vastaavasta. Nämä ovat asioita, joita me emme voi hyväksyä. Me olemme Ugandalle sanoneet, että mikäli tämä laki toteutetaan, niin silloin me hyvä kumppanimaa, poistamme teiltä budjettituen. Nämä ovat tällaisia asioita, eh, joita voidaan tehdä. Mutta to, Uganda siis eh, poisti tämän lain. Sitten kannustaminen, esimerkiksi Mosambikke, me olemme pyrittäneet kaikin eh, keinoin tukemaan sitä niin, että ollaan voitu vähentää tätä demokratian vaetta nimenomaan maaseudulla. Ja sitä ei välttämättä siellä otettu vakavasti, mutta heti kun heitä uhattiin tämän budjettituen lopettamisella, niin Johan rupesi lyyti kirjoittamaan – Joten tuen antajat, ovatko ne nyt sitten ihmisoikeusjärjestöjä tai ministeriöitä, niin joka tapauksessa niiden pitäisi toimia paremmin yhteen. Ja on tärkeää, että myös EUn sisällä oltaisiin yhtäläisempiä. EUn kanssa ja EUn sisällä. Tästä on hieno esimerkki EUn ulkoministeri uhkasi Keniaa 2008 sanktioilla, mutta EU-komissio kuitenkin vapautti samanaikaisesti kolme miljoonaa kehitysyhteistyörahoja. Näin ei voi tehdä. Ja sitten vielä nämä muut toimijat ja muut alat. Miten minä määrittelen? Ihmisoikeudet kuuluu myös tähän jossain määrin. Korruptio on meille hyvin tärkeä asia. Ei ole ihmisoikeutta korruptiota vastaan, mutta tällainenkin voitaisiin määritellä, että kehitysvaroja, jos ne menevät vain korruptoituneen eliitin hyväksi, niin emme me voi tällaista oikeuttaa veronmaksajille. Ja me uskomme, että kansainväliset yritykset meidän kotimaistamme, niiden täytyisi myös olla vahvemmin mukana huomioimassa ihmisoikeuksia tuotannossaan. Sen vuoksi, että ihmisoikeus voidaan paremmin toimeenpanna näissä yritysten toimissa myös. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro Rova Lohmiller. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin minä haluaisin palata niihin kysymyksiin, jotka edustaja Bayer nosti esiin. Ja te kysyitte, onko meillä yhteistä näkemystä ihmisoikeuksista, samanlainen määritelmä, mitä ihmisoikeuksia painotamme millä tavoin. Ja tässä on kyllä meidän tehtävämme ei vain yhdessä kumppanien kanssa, vaan myöskin itse kotona tarkastella tätä. Minun mielestäni tämä on väärä näkemys ihmisoikeuksista, että meillä olisi jonkinlaisia prioriteetteja. Että ensimmäinen kategoria ovat siviili- ja kansalaisoikeudet ja toiset talous- ja yhteiskunnalliset oikeudet. Tässä meihin vaikuttaa Euroopassa kylmä sota ja ideologisoitu ideologisoitunut keskustelu ihmisoikeuksista. Jos katsoo ihmisoikeuksien äh, yleissopimusta, niin näkee, että nämä ovat äh, toisistaan riippuvaisia ja vain sillä tavoin voidaan saada aikaan äh, yhteiskunta, jossa ihmiset elävät vapaana pelosta. Mielestäni on väärä tapa ajatella, että on ensimmäisen ja toisen luokan ihmisoikeuksia. Kolmas ihmisoikeuksien sukupolvi, tämä oikeus kehitykseen, äh, siinä olen oikeassa, niitä ei ole kehitetty riittävällä tavalla, äh, ne ovat ehkä e- hiukan eri lähestymistapa. Kun on kyse äh, vaikeista ihmisoikeusloukkauksista, ähm, niin meidän on todellakin toimittava ja myöskin paremmin kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt, jotka toimivat LGBT, homoseksuaalisten ja muiden seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksien puolesta, vaan myöskin esimerkiksi kirkkojen kanssa, joilla on paljon vaikutusvaltaa yhteiskunnissa. Niiden kanssa meidän täytyisi tehdä enemmän yhteistyötä kuin tähän mennessä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Komes. Kiitoksia puheenjohtaja. Ne, jotka tekevät töitä ihmisoikeus- ja kehitysyhteistyökentällä, tietävät hyvin, ei, että ei ole kehitystä ilman ihmisoikeuksia. Kaikki asiat liittyvät mukaan lukien korruptio tähän vyyhtiin. Ongelmana on se, että kaikki nämä asiat on jätetty sivuun ja on suosittu ainoastaan sellaisia sanoja, jotka eivät edistä kehitystä, eivätkä demokratiaa, ihmisoikeuksia, hyvää hallintotapaa eikä siirtymistä demokratiaan. Monet hallinnot jotka ovat siirtymässä, eivät siirry lainkaan demokratiaan, ne eivät halua tällaista demokratian siirtymistä he haluavat sellaisen oikeutuksen, jonka kehitysyhteistyöohjelmat antavat Euroopan unionin maat tämän myötä. Minä haluaisin tällaisen älykkään ehdollisuuden, mutta ehdollisuutta eikä älykkyyttä ei kumpaakaan ole ollut siinä, mitä Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet kehitysyhteistyöpolitiikassa sitä vastoin on ennemminkin äh, hyväksytty erilaisia äh, budjettiin sidottuja tukiohjelmia. Ja äh, se on ollut aivan sokeaa, so, sokeaa ehdollisuutta. Ja nämä kriteerit, niin kuin jotkut kollegat jo sanoivatkin, ihmisoikeuskriteerit, ne ovat peruskriteereitä muissa maissa ja meilläkin ihmisoikeuksia on loukattu. Ja jos minulta viedään, viedään oma maapalani niin ja rakennetaan, se rakennetaan jotakin, tämä pätee niin, meillä niin kuin muuallakin tällaiset perussäännöt. Jotkut kollegat miettivät, mitä kansalliset parlamentit voisivat näissä asioissa. Niinpä ajatus siitä, että keskitetään voimat budjettitukeen, se oli aivan oikeutettu kun puhuttiin Kiinan ja Euroopan välisestä kilpailusta, mutta minkälaisesta kilpailusta, jossa tässä kilpaillaan ihmisoikeuksista vai liike-elämässä? Tämähän, onko tämä kehitystä? Ei tämä mitään kehitystä ole. Eikö tämä tarkoita sitä, että perustetaan uusia uuskolonialistisia suhteita – meidän kilpailumme Kiinan kanssa. Kiinahan äh, pelaa täysin eri kentällä, eri joukkueessa. Ja tämä meidän pitäisi oppia arabikeväästä. Ei kyse ole siitä, että ollaan älykkäitä ja säilytetään hallituksiin suhteet, vaan meidän pitää analysoida näitä varoja, katsoa kuka niitä tarvitsee, olla yhteyksissä kansalaisyhteiskuntaan. Ja siellä on paljon sellaisia järjestöjä, jotka tarvitsevat tukea, mutta niille ei ole sitä annettu, koska on annettu budjettitukea hallituksille. Mitä kansalliset parlamentit voivat sitten tehdä? niiden pitäisi suhtautua tiukemmin hallituksiin, hallituksiinsa. Tässä puhuttiin Eritreasta. Isaac Whitein selvityksestä ja tästä ruotsalaisesta. Mutta kuinka paljon on afrikkalaisia parlamentaarikkoja, jotka ovat vankilassa, esimerkiksi Etiopiassa, Etiopia ei ole mikä tahansa maa. Se on yksi Afrikan äh, moniväkisimmistä äh, maista ja Euroopan unioni äh, ja komissio on sulkenut silmänsä siltä, mitä tapahtuu Etiopiassa. Siellä on loukattu ihmisoikeuksia 2005 vuodesta ja sitten 2010 vaalien jälkeen mitä tekee Euroopan unioni, jotta saataisiin konfliktit, konfliktit ratkaistua? Tämä on yksi tavoitteista. Etiopian ja Eritrean välinen konflikti esimerkiksi. Kyse on rajakonfliktista, ei, ei markkinakonfliktista. Ja sitten toinen konkreettinen kysymys on Angola. niin me mietimme tässä, minkälainen kohtalo on angolalaisilla nuorilla. Kiitoksia kovasti. Kiitos, että pysytte tässä aikataulussa, koska muussa tapauksessa muut joutuvat siitä kärsimään, että ei ole puheaikaa. Ja sitten edustaja Neofitu ja Kasmarek, ja sen jälkeen siirrymme toiseen osioon tätä kokousta και σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης για το σημαντικό. Minä haluaisin äh, myös kiittää tämän kokouksen järjestämisestä tästä tärkeästä aiheesta. Me olemme samaa mieltä näistä perusperiaatteista, että on käsittämätöntä, että maa, joka ei huolehdi ihmisoikeuksista, Samanaikaisesti tämä maa kuitenkin saa kehitystukea, vaikka siellä olisi diktatuurinen hallinto. Tämä merkitsee sitä, että ne varat, joita pitäisi käyttää kehitysyhteistyöhön, käytetäänkin väärin diktaattorin tarpeisiin. Samanaikaisesti täytyy nähdä myös se, että vaikkakin diktatuurinen halli, hallinto on diktatuurinen hallinto, niin maassa köyhyys voi olla huutava. Diktaattorit eivät valittele kansalaistensa köyhyyttä, eivätkä he luonnollisestikaan piittaa myöskään ihmisoikeuksista, joten on ihan oikea lähtökohta, että mietimme uusiksi tukea, eh, jota annettaisiin diktaattorille, mutta meidän täytyy muistaa, että silloin uhreja ovat nämä tavalliset kansalaiset. Ehkä meidän pitäisikin miettiä sitä, että olisi selkeitä tämmöisiä kannustimia eurooppalaisille yrityksille siitä, että näihin maihin eh, voitaisiin investoida tavallaan kehitys yhteistyö takaraivossa ajatuksena niin, että luotaisiin esimerkiksi työpaikkoja näille kansalaisille ja sitä kautta autettaisiin niitä. Kiina on käyttänyt tätä ja se on ollut myös positiivista Kiinan talouselämälle. Kiitoksia ja nyt edustaja Kasmarek. Hän lukee meille kirjeen, jonka on lähettänyt Puolan parlamentti, eikö vain? E, herra Kasmarek. Przewodnicząca, jak Państwo wiecie, w niedzielę były wybory parlamentarne w Polsce. Kiitoksia puheenjohtaja. Sunnuntainahan Puolassa oli vaalit. Kuten tiedätte, siksi Puolan jäsenet eivät tänään voineet tulla paikalle, mutta minä, minulla on kirje oikeus- ja ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajalta. Hyvät naiset ja herrat, kiitämme sydämellisesti kutsusta yhteis- sen parlamentaarisen valiokuntakokouksen 11. lokakuuta. Haluaisimme huomauttaa, että edeltävänä sunnuntaina Puolassa on parlamenttivaalit ja siksi meidän jäsenemme eivät voi osallistua. Puolan edustajat Euroopan parlamentissa ovat kertoneet minulle, että tämä aihe on tietenkin erittäin tärkeä. Olemme samaa mieltä ehdollisuus ja se ulottuvuus itä sen alueen politiikassa oli konferenssi, jota pidettiin Varsovassa vähän aikaa sitten, ja se oli erittäin mielenkiintoinen. Voin varmistaa teitä, että tulemme kaikkia näitä sääntöjä noudattamaan naapurimaissa, erityisesti rajalla Valko-Venäjään, niissä maissa, joissa ihmisoikeuksia rikotaan, on tuettava ihmisoikeusjärjestöjä. Juuri nämä järjestöt tulevat pitkällä tähtäimellä rakentamaan demokraattisia elimiä. Tämä on ainakin toiveemme, kun on kyse vaaleista tuemme aina niitä, jotka tukevat ehdollisuutta ja ihmisoikeuksia. Vähän aikaa sitten tapasin Kasakstanin oppositiota ja myöskin jalostusteollisuuden edustajia. Vierailun aikana siellä tapahtui tappoja ja lakkoja. Tietenkin valtio on tästä vastuussa. Se sorti näitä lakkoilijoita, mutta meidän täytyy tehokkaasti siis käsitellä kysymystä talous- ja ihmisoikeudet. Ehdollisuus riippuu myöskin demokratian toiminnasta. Siinä on vielä paljon tehtävää, erityisesti mitä tulee suhteisiin Kiinan kanssa. Kiina on jo yksi johtavista maista, mitä tulee talouteen, mutta ei ihmisoikeuksiin. Sama koskee Venäjän federaatiota, mutta samanaikaisesti emme pysty kuvittelemaan katkaisevamme taloussuhteita näihin maihin. Kroatian liittyminen Euroopan unioniin äh, siihen liittyvissä neuvotteluissa vierailin entisessä Jugoslaviassa ja keskustelin siellä paikan päällä olevien ihmisten kanssa ja äh, sain tietoa sotarikoksista ja niin poispäin. Nyt on tietenkin vaikea sanoa, miten voidaan puhua ihmisoikeuksia rikkomuksista ilman, että pelättäisiin, että taloussuhteet ja diplomaattiset suhteet tähän maahan saattaisivat heikentyä. Tämä on myös aihe, jota Euroopan ulkosuhdehallinto käsitteli vähän aikaa sitten. Tämä koskee tietenkin myös meitä Euroopan ja kansallisia kansanedustajia. Meidän täytyy vielä kovempaan ääneen puolustaa ihmisoikeuksia. Olemme kaikki tietoisia siitä, että kehitysavun ehdollisuus on, voi olla vaikea toteuttaa mutta niin kauan kuin ihmisoikeustilanne jossain maassa ei parane, niin näin voidaan toimia. Samanaikaisesti meidän täytyy huomioida se, että on tilanteita, että humanitaarisesta syystä johtuen kauhistuttavasta tilanteesta, köyhyys, eh, nälänhätä ja niin poispäin, eh, tällaista, niin tällaista tapauksista tätä lähestymistapaa ei voida noudattaa. Tätä kaikkea on huomioitava yhteiskunnallisten vaikutusten takaamiseksi. Euroopan unionilla ja kansallisilla valtioilla pitäisi olla periaatteita näiden, tämän asian suhteen. Vuoropuhelu on myös tarpeen, samoin suhteiden parantaminen kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä tämä kokous edistää sitä ja odotan jo kovasti seuraavaa tapaamista teidän kanssanne joko Brysselissä tai Varsovassa valiokunnan puolesta haluaisimme lähettää teille terveiset allekirjoittanut herra Kalisilla. Kalis on usein täällä Brysselissä, tästä haluaisin vielä teille muistuttaa, joten meillä on mahdollisuus tavata hänet. Kiitokset. On selvää, että kun teillä on ollut vaalit, niin on vaikea olla täällä nyt paikalla. Minä otan tässä nyt puheenjohtajuuden. Ja toivotan kaikki kansallisten parlamenttienkin edustajat tervetulleeksi tänne. Tämä on ensimmäinen kokous, jonka järjestämme yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Ja eh, ensimmäisenä kerran meillä on aiheena nimenomaan ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö. Ihmisoikeusaliovaliokunnassa olemme kaksi kertaa aikaisemmin tavanneet kansallisten parlamenttien jäseniä. Kerran tämä tapaaminen oli Berliinissä ja toisen kerran Brysselissä. Me olemme ihmisoikeusvaliokuntana myös todenneet, että ei ole helppoa eh, tavallaan eh, tavata nimenomaan eh, näitä kaikkia sen vuoksi, että me olemme organisoidusti erilaisia. Esimerkiksi ministeriöt toimivat eri tavalla ja on erilaisia vastuualioita. Me olemme nyt käyneet tämän ensimmäisen kierroksen lävitse. Eli siitä mitä, vaikuttavatko, voivatko nämä vaikuttaa esimerkiksi negatiivisesti myös ihmisoikeudet kehitysyhteistyöhön, mutta näin täällä ei ole sanottu. Ja nyt sitten toinen osio, jossa aiheena on, ovatko ihmisoikeuksia koskevat ehdot tehokkaita, kun avunantajia on useita. Ja tässä meidän täytyy esittää kysymyksenä myös, mikä on tämän ehdollisuuden lisäarvo ja millä tavalla voimme ottaa mukaan ihmisoikeudet politiikkaamme. Ja toivon mukaan tässä keskustelussa löydämme nyt hieman vastauksia kuulimme myös aikaisemmin, mutta palaamme tähän, että meillä on tämä erityinen väline ulkosuhdehallinnossa, tämä, nämä e, ihmisoikeuslausekkeet, joita on lähes kaikissa kauppa- ja kehityssopimuksissa kolmansien maiden kanssa. Ja meidän Euroopan parlamentissa e, on huolehdittava e, demokraattisesta toiminnasta ja siitä, että valvoa, noudataanko ihmisoikeuslausekkeita ja sen perusteella antaa sitten hyväksyntä sopimuksille. Meillä on nyt kaksi kauppasopimusta Marokon ja Kolumbian kanssa juuri neuvotteluiden alla. Ja tässä yhteydessä olisikin erittäin mielenkiintoista kuulla teiltä kansallisilta parlamenttien edustajilta, millä tavalla tätä ehdollisuutta käytetään ylipäätään kehitysyhteistyössä jäsenvaltioiden tasolla. Ja luonnollisesti kun me keskustelemme, meidän pitäisi katsoa näitä lukuisia argumentteja, joita on esitetty ehdollisuutta vastaan, kuten esimerkiksi tämä asymmetrinen suhde saajien ja antajien välillä ja tämä hierarkisuus ja muut poliittiset tai taloudelliset intressit, joita meillä on, ja oletettu epätehokkuus, tehottomuus ja kaksinkertaiset standardit. Ja teimme niin kuin ensimmäiselläkin kierroksella, että aina yksi parlamentin jäsen, Euroopan parlamentin jäsen ja sitten kaksi kansallisen parlamentin jäsentä. Annan puheenvuoron Rova Zimmerille. Edustaja Zimmer, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin käsitellä sekä ensimmäisen kierroksen että toisen kierroksen kysymystä, täydentää sitä hiukan, äh, hiukan provosoivalla vaatimuksella, että tämä ehdollisuus, että sitä pitäisi katsoa myös toisesta näkökulmasta, ei pelkästään vain sitä, että miten ihmisoikeuksia voidaan toteuttaa kumppanimaissa, vaan myös esittää kysymys, miten me sopimuksillamme saamme aikaan sen, että ihmisoikeuksia voidaan taata meidän näkökulmastamme EU-na tai Euroopan unionin jäsenvaltioina. Ja haluaisin kyllä sanoa, että esimerkiksi Olivier de Schutter, joka on elintarviketurvallisuuden erityis neuvonantoja ei onnistunut neuvottelemaan komission kanssa siitä, että kaikki Euroopan unionin kauppasopimukset kehitysmaiden kanssa eh, sisältäisivät esimerkiksi lausekkeen, jossa vaaditaan, että sopimukset tarkistetaan sen pohjalta, eh, voidaanko niiden avulla viedä läpi oikeus ruokaan. Se on ihmisoikeus, se on yleismaailmasta ihmisoikeusjulistuksessa, mutta komissio sanoi, että me emme ole kiinnostuneita, emme halua sitä. Ei voida ajatella, että ainoastaan katsomme milloin sopimuksia keskeytetään, jos maissa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia, vaan meillä on myös vastuu katsoa, että ne sopimukset, jotka me solmimme Euroopan unionin jäsenvaltioina, eivät johda siihen, että ihmisoikeuksia rikotaan. Ja erityisesti kun on kyse kauppasopimuksesta, niin hyvin usein meillä on konkreettisia esimerkkejä siitä, että näin käy. Ja toinen asia tässä yhteydessä, haluaisin ottaa sen esiin, Komissio mennä viikolla teki ehdotuksen, että kaikki ne maat, jotka tekevät talouskumppanuussopimuksia tai eivät ole allekirjoittaneet niitä e- tai eivät riittävästi toteuttaneet, niin ne eivät saa enää pääsyä EU-markkinoille. Minulle tämä on ihmisoikeuksien rikkomusta näiden maiden sisällä, koska näiltä mailta viedään loppujen lopuksi mahdollisuus päästä Euroopan markkinoilla, että ne pystyvät luomaan oman talouden, luomaan oman maataloustuotannon, markkinoimaan omia tuotteitaan, viemään niitä markkinoille ja Tällä tavoin epävakautetaan elintarviketurvallisuutta näissä maissa. Minun mielestäni tämä on sopimuksen artiklan rikkomus, jossa vaaditaan kehitysyhteistyön johdonmukaisuutta, joten myös toiselta puolelta on katsottava ihmisoikeuksien e-, e-, ehtoja. Kiitokset. Enkä nyt näe, että kukaan haluaisi pyytää puheenvuoroa. Meillä on aikaa keskustella. Voisimme hyvin intensiivisesti keskustella tästä, mutta ensimmäisellä kierroksella ja nytkin taas Rova Zimmeriltä kuulin tässä tiettyjä kysymyksiä ja, ja minulta on pyydetty tässä myös vastauksia siitä, miten esimerkiksi ulkosuhdehallinto ja komissio suhtautuvat asioihin ja te näette, että meillä ei ole täällä enää ketään täällä edessä, mutta ehkäpä täällä on paikalla vielä kuitenkin joku komissiosta ja pyytäisinkin, että te antaisitte vastauksia. Herra de Ville Deskosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä Voisin esitellä itseni ennen vastausta. Olen Jean-Louis Dill, olen yksikön päällikkönä hallinto, demokratia, ihmisoikeuskysymykset Euroopan komissiossa yhteistyö, kehitysyhteistyöpääosastossa. Ensimmäisenä huomiona kokonaisuutena näistä puheenvuoroista sanoisin, että ihmisoikeusyksikön päällikkönä olen tietenkin samaa mieltä kanssanne. En, en minä mitenkään kiistä sitä, niitä huomioita, mitä täällä esitettiin useissakin puheenvuoroissa. Kun puhutaan ehdollisuudesta, niin tämä keskustelu on vielä auki. Se jatkuu. Siinä on paljon eri muotoisia kysymyksiä mutta ehdollisuuskysymys ei liity siihen, että tarvitaanko ehdollisuutta vai ei. Tämä kysymys liittyy siihen, että kenen, miten sitä sovelletaan ja kehen ja miten. Ja tietyt kysymykset, joita täällä on esitetty, ne ovat sellaisia, joita mietimme itsekin komissiossa, kun ajatellaan kehitysyhteistyö Mm, ohjelmien täytäntöönpanoa. Nyt on tiettyjä näkökohtia. Ehkä tämä on hiukan toistoa teidän mielestänne, mutta tietyt näkökohdat, jotka otettiin esiin, Kasmareike ja Antonini ottivat esiin, mitä tulee vuoropuhelun tarpeellisuuteen, me emme voi mm, voi säästellä vuoropuheluissa näiden kumppanuusmaiden kanssa, olipa vuoropuhelu sitten myönteistä siinä mielessä, että mm, se johtaa näkemysten vaihtoon tai jossakin tapauksissa se on aika kovaa. Se ei muuta tilannetta. Me emme voi asettaa väkisin meidän omia näkemyksiämme kolmannelle osapuolelle, vaikka meillä voi ollakin mielipide asiasta. Tämä on välttämätön asia tiedostaa. Me emme voi äh, siirtyä sanktioihin ilman, että on ensin yritetty äh, keskustella kumppanien kanssa. Mitä tulee sitten pakotteisiin tai, äh, tai sitten seuraamuksiin, tämä on tietenkin hyvin vaikea. Joko kaikki tai ei mitään. Joko laitetaan hanat kiinni, silloin ei enää tehdä yhteistyötä hallituksen kanssa ja silloin kärsii kansala- kansalaiset. Ja sitten to- toisessa tapauksessa ei, ei jäädytetä ja silloin jatketaan yhteistyötä. Tästä esimerkki. Tällä hetkellä Zimbabwe, niin kuin komission jäsen sanoikin jo, siellä ollaan nyt pakotetoimissa – mutta asiat kehittyvät kummankin osapuolen kohdalla hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan. Nyt, nyt me käymme läpi tilannetta ja teemme tämä, tätä asiaa viranomaisten kanssa, mutta teemme tätä tilannekartoitusta myös kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, koska tätä kautta nimenomaan voimme rakentaa uudestaan sitä, mikä on tuleva yhteistyö ja käynnistyvä yhteistyö tämän maan kanssa. Tämä äh, Zimbabwen esimerkki saattaa olla hyvin kuvaava muissakin tapauksissa. Minä en haluaisi, että te erehdytte tai täältä kansallisiin parlamentteihin lähdetään ikävää mielikuvan kanssa, että täällä olisi komissio ja parlamentti jotenkin napit vastakkain tässä komissiolla on aivan samat arvot ja ajatukset, eli tässä ei pitäisi kohteesta erehtyä. Ei, ei tässä komissiota pidä moittia siitä, että sanktioita ei ole riittävästi tai toimenpiteitä, vaan enemmänkin pitäisi katsoa, miten voisimme yhdessä rakentaa sellaisen järjestelmän, jonka avulla voidaan ottaa huomioon paremmin ihmisoikeudet. Kuulin täällä myös huomioita, jotka liittyvät siihen, mitä vaadimme muilta ja mitä meidän pitäisi vaatia itseltämme. Lehdistön vapaus ja kaikkia, kaikkia muitakin esimerkkejä, ne ovat myös keskustelun keskiössä. Minun mm, mielestäni kyse ei ole siitä, että sanottaisiin, että me ikään kuin ruoskimme itseämme ja osoitamme tällä tavoin omat heikkoutemme, jotta voisimme ehkä paremmin keskustella muiden kolmansien osapuolten kanssa. Ja haluaisin vielä painottaa sitä, että kaikki nämä kysymykset, joita esititte, ne liittyvät korkean edustajan Rova Ashtonin katsaukseen, jonka hän esittää mandaattinsa puitteissa, kun käydään läpi ihmisoikeuskysymyksiä. Ja valitettavasti en tästä voi tarkemmin sanoa, koska minä en tiedä tarkalleen, mitä hän valmistelee. Ja sitten kun keskustele keskustelu käydään, niin se on valmis. Mutta komission ehdotukset ajatellen tulevia rahoitusnäkymiä, niissä on painotuksena myös ihmisoikeusulottuvuus jäsenvaltiot neuvoston kautta ja parlamentti myös voivat äh, sanoa äh, kantansa siitä, onko tätä painotusta tarpeeksi, pitääkö sitä nostaa vai laskea, mutta joka tapauksessa äh, tällainen on tulossa pian. Tässä siis komission puolesta valitettavasti en voi vastata kaikkiin kysymyksiin, varsinkaan ulkosuhdehallinnon puolesta. Kiitos. Ich äh, danke Ihnen für die Kiitän teitä tästä. Kiitän teitä tästä. Ja ihan oikein te sanoitte, me olemme parlamentissa jo odottaneet hyvinkin intensiivisesti sitä, että saisimme lausunnon tai luonnoksen tästä äh, kaikista näistä välineistä, joita meillä on, ja katsotaan, että ovatko ne hyviä ja täyttävätkö ne tarkoituksensa. Me odotamme sitä, se on erittäin tärkeä tehtävä teille, ja pidämme hyvänä sitä, että Lady Ashton on sitoutunut tähän. Ja luonnollisesti parlamenttina haluamme intensiivisesti osallistua tähän keskusteluun. On yksi asia, en tiedä, oliko tämä nyt Saksan tulkkauksessa tässä käytettiin hyvin kovaa sanaa siitä, että ollaan keskusteltu eri kollegoiden kesken siitä, että täytyy olla kriittinen sen suhteen, miten me itse periaatteellisesti käytämme näitä ihmisoikeusstandardeja. Ja ymmärsin niin, että, että että itsensä ruoskiminen ei auta. Ja kuten niin usein olemme sanoneet tässä valiokunnassa, jos me olemme hyvin itsekriittisiä ja katsomme, mitä virheitä olemme tehneet esimerkiksi terrorismin vastaisessa taistelussa, niin silloin eh, maan kanssa, jossa esimerkiksi käytetään paljon kidustusta, niin me olisimme ehkäpä paljon uskottavampia. Ehkäpä Tätä tarkoitettiin. Edustaja De Kaiser. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en ollut ensimmäisessä kokousosiossa, joten äh, ehkäpä se mitä sanon, äh, se on jo käsitelty, mutta siinä tapauksessa minä luotan siihen, että äh, kerrotte minulle. Haluaisin palata eräänlaiseen äh, filosofiaan, joka tulee esiin yhä enemmän tästä äh, ehdollisuus, ihmisoikeusehdollisuuskysymyksestä. Tästä esim, esimerkkinä äh, Kolumbian sopimus Kolumbian kanssa, joka otettiin juuri esiin. Uskoisin, että yhä enemmän parlamentin tasolla ja nyt kun meille on Lissabonin sopimuksen myötä tullut enemmän valtuuksia, meillä on mm, yhteispäätösmenettelyä. menettelyä. Ehkä ihmisoikeuskysymys liittyy enemmänkin siihen, että allekirjoitetaanko vai ei, koska tällä maalla on kyseenalaiset ihmisoikeuskäytännöt tai Voimmeko me näiden sopimuksien kautta, esimerkiksi kauppasopimusten kautta, saada aikaan, että tämä maa muuttaa tilannettansa. Eli tämä vipuvoima ja tulisi esiin ja mahdollisesti tämä maa muuttuu. Onko meillä valtuuksia lopettaa sopimusta, jäädyttää sopimus, näin ei ole. Eli aivan valmisteluvaiheesta, sopimuksen valmisteluvaiheesta mennään allekirjoitukseen ja seurataan ja katsotaan sitten jälkeenpäin sanktioita. Me emme ole eh, tästä laajasta katsauksesta eh, kovinkaan kaukana. Se ei ole siis mustavalkoinen tai kaikki tai ei mitään. Tässä ollaan muuttumassa. Mutta tämä Kolumbia-sopimus, siitä on keskusteltu jo hyvin pitkään täällä meillä me tiedämme, miten äh, surkea tilanne on äh, ammattiyhdistysliikkeellä, miten on äh, surmauksia, puolisotilaalliset joukot ja niin edelleen. Me tiedämme tilanteen. Se on aika synkkä kuva Kolumbiasta. Ja on aivan totta, että nyt viime vuosina varsinkin Oriben jälkeen meillä on sellaisia tilan asioita, joita voidaan saada muuttumaan. Ja meillä olisi sopimus painostus käytössämme. Sitä ei ole vieläkään saatu päätökseen. Ja viimeinen valtuuskunta, siinä mietittiin, mitä voidaan tehdä. Siellä on valitettavasti edelleenkin AY-liikettä koskevaa lainsäädäntöä kesken ja sitten korvaukset uhreille silloin, kun uhrit on tunnustettu, olipa kyse poliittisista kulttuurisista eh, ja sitten maa eh, oikeuskysymykset. E, eli tätä voitaisiin muuttaa ainakin lainsäädännöllisesti mutta mitä nyt tehdään? Tällä hetkellä me valvomme sitä, että mikä nyt on äh, luvattu, äänetty, äänest, siitä on äänestetty, äh, tuleeko siitä todellisuutta, täytäntöön pannaanko se. Ja äh, sitten jossakin vaiheessa annamme luvan sopimukselle. Mutta sitten, miten valvotaan sitten, että, sitä, mm, että toimitaan tällä tavoin? Onko tässä sopimuksessa mitään seurantamekanismeja, että voitaisiin sitten jäädyttää sopimus? Tämä on se kysymys, joka eh, herää. Tämä kysymys voidaan esittää komissiolle. Tällä tavoin voimme käydä vuoropuhelua, kun menemme eh, Kolumbiaan. Eh, sanotaan, että kyllä me allekirjoitamme, mutta teidän täytyy edelleen tehdä näitä ja näitä edistysaskeleita. Ja meillä on nähtävissä tämän tyyppistä kehitystä parlamentissa – kaikissa poliittisissa ryhmissä. Nyt Lissabonin sopimuksen myötä meillä on uusia valtuuksia ja ehkä meillä on tässä voimaa sillä tavoin, että voisimme kestävästi muuttaa ihmisoikeustilannetta, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia näissä maissa. Tässä siis uusia näkökulmia, joita juuri kokeillaan. Minä uskon, että tässä on paljon lupauksia ja nyt laaditaan näitä sopimuksia. Meillä on tiettyjä aseita käytössämme niiden kautta. Ja sillä tavoin ehdollisuudesta tulisi paljon toimivampaa kuin se on ollut aikaisemmin, tai eh, useinhan se on jäänyt vain kuolleeksi kirjaimeksi. Kiitoksia. Thank you, uh, Madame de Kaiser. Now I have on the speaking list colleagues from the European... Eh, kiitoksia. Nyt minulla on täällä eh, puhujalistalla Euroopan parlamentin jäseniä, mutta haluaisimme nyt myös kansallisilta parlamenteilta kannanottoja. Tässä De Kaiserin kysymys komissiolle, mutta haluaisin nyt rohkaista teitä. Minun olisi hyvin mielenkiintoista kuulla, olisiko teillä kansallisella tasolla Kolumbian kanssa sopimuksia ja miten te toimitte niissä sopimuksissa. Mutta täällä oli nyt konkreettinen kysymys, joka esitettiin. Onko tietty seurantajärjestelmä olemassa siinä tapauksessa, että ihmisoikeuslauseke on hyväksytty esimerkiksi tässä Kolumbian tapauksessa? Tämä on siis komission edustajalle. Kiitoksia puheenjohtaja. Palaisin vain tähän, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että pitää tunnustaa virheensä, jotta voidaan aloittaa keskustelu. Pitää tunnustaa virheitä, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Mitä tulee sitten De Kaiserin kysymykseen tästä vipuvoimasta, hän kuvaili erittäin hyvin sen, mikä voisi olla ase, ase tässä kauppasopimuksessa. Tätä voidaan soveltaa myöskin rakennetukiin tai alakohtaiseen tukeen liittyvään sopimukseen. Siinä tapauksessa, että annetaan budjettitukea. Mm, mielenkiintoista on juuri tämä prosessi. Lähtökohta saattaa olla aika synkkä, erittäinkin synkkä mutta vuoropuhelun kautta voidaan katsoa, minkälaisia välineitä voidaan käyttää ja miten niiden avulla voidaan parantaa tilannetta. Komission jäsen sanoi myöskin, että valitettavasti tämä asia ei muutu yhdessä yössä missään maassa. Olipa maa mikä tahansa. Ei voida sanoa, että jos ei tehdä näin tai näin, niin eh, tilanteen siis pitää muuttua radikaalisti niin nopeasti ja merkittävästi, että ne eh, voimme sitten vasta tehdä yhteistyötä kanssanne. Eh, valitettavasti tämä on vähittäistä kehitystä sanoin, että yksi niistä välineistä, joita olemme suosineet, on se, että teemme yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja tätä kanssa ja tätä kautta saadaan sisäistä painostusta siihen, että muutos on tehokkaampi ja se tapahtuu nopeammin. Valitettavasti minä en tunne tätä Kolumbia-sopimusta. Tämä Rode Kaiserin kuvaus on paljon valistuneempi kuin sellainen kuin minä voisin antaa, mutta ajatus on se, että tällainen seurantajärjestelmä, miten sitä nyt nimitetäänkin, se on sellainen, jonka ne voidaan hoitaa niin, että jokainen valtuuskunta käy läpi tilannetta, ihmisoikeustilannetta eri maissa ja pitää ajan tasalla – tilanteet ja kehitykset eri maissa. Niinpä valvontajärjestelmiä voi olla tällä tavoin, mitkä ovat, millaisia parametreja niissä käytetään kyseisillä aloilla ja mitä sopimuksia pitää ratifioida. Ensinnäkin on mittaaminen ja sitten täytyy miettiä, minkälaisia johtopäätöksiä siitä voi vetää. Kiitoksia. Thank you. And now Madam Keller, please. Kiitoksia, edustaja Keller. Um, I mean, we all agree that human rights, it's... Me kaikki samaa mieltä siitä, että ihmisoikeudet ja niin poispäin ovat tärkeitä ja nostan ulkomaailmassa, vaan myöskin ö, eh, omassa politiikassamme täällä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. Kuitenkin se, mitä tästä puuttuu, on se, että meillä olisi kunnolliset välineet, joilla voimme valvoa ja toteuttaa tätä ihmisoikeuksien ideaalia, jonka kaikki jaamme. Yksi tärkeä muutos voisi olla se, että meillä olisi e, ihmisoikeuksien vaikutusten arviointi, joka on tehty joskus, mutta useissa tapauksissa sitä ei ole tehty. EUn toimissa, esimerkiksi ihmisoikeusvaikutusten arviointi vapaakauppasopimuksissa tai kalastussopimuksissa olisi erittäin hyvä, äh, kuten äh, myöskin yhteisessä maatalouspolitiikassa, jota uudistamme, koska sielläkään emme emme katso, mitä vaikutuksia tällä politiikalla on esimerkiksi kehitysmaihin vaikutusten arviointi ihmisoikeuksien saralla on, asia, on väline, jolla tarkastellaan millaisia vaikutuksia jollain tietyllä toimella todennäköisesti on ihmisoikeuksiin jossain tietyssä maassa, ja jos näin tehtäisiin, niin se osoittaisi yhä useammin, että kauppasopimukset eivät välttämättä auta niitä ihmisiä, joita haluamme auttaa, köyhimpiä ihmisiä, työntekijöitä ja niin poispäin. Eräs toinen väline, josta olisi paljon hyötyä, olisi jonkinlainen valitusjärjestelmä, jonkinlainen oikeusasiamies tai vastaava jonka luo ihmiset voisivat mennä valittamaan, jos he ovat sitä mieltä, että EUn politiikka jollain lailla rikkoo heidän ihmisoikeuksiaan. Äh, ihmiset menevät äh, kansalaisjärjestöjen pakeille, kansalaisjärjestöt äh, ehkä voivat tehdä vetoomuksen Euroopan unionissa ja niin poispäin, mutta mitään tällaista tehokasta keinoa meillä ei ole. Lisäksi meidän täytyisi kehittää mekanismeja, jossa voimme luoda parempaa kehityspolitiikkaa, koska useat näistä ihmisoikeusrikkomuksista, jotka syntyvät, johtuu myös eh, sitä epäjohdonmukaisuudesta, jota meillä on. Esimerkiksi, että kalastussopimuksen avulla viemme eh, kolmansien maiden eh, kansalaisilta tuloa ja ruokaa. Se on ihmisoikeusrikkomus, mutta myös epäjohdonmukaisuutta kehityspolitiikan kanssa joten meidän täytyisi selvittää tällaiset epäjohdonmukaisuudet, ei vain komissiossa ja jäsenvaltiossa, vaan myös parlamenteissa. Ja me kansanedustajina voimme tehdä sen itse. Meidän ei tarvitse ainoastaan vaan tehdä päätöslausumme, jossa vaadimme, että hallitukset ja muut olisivat johdonmukaisempia. Me voimme tehdä myös itse jotain. Ja me esimerkiksi parlamentissa me teemme vuosittaisen kehityspolitiikkaraportin ja meillä on pysyvä esittelijä. Siihen asia ei pääty. Me voisimme tehdä paljon enemmänkin, mutta on ainakin jotain, jota voimme tehdä, eikä meidän tarvitse odottaa, että muut sen toteuttavat. Joten olisi hyvin mielenkiintoista katsoa tarkkaan, mitä konkreettisia välineitä teillä on teidän parlamenteissaan, meidän parlamentissamme, miten me voimme toteuttaa niitä, miten niin voimme luoda parempia mekanismeja niin, että voimme mennä pidemmälle kuin vain pitää kauniita puheita, koska olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ihmisoikeudet ovat tärkeitä täällä ja muualla, mutta miten me niitä toteutamme, siitä on kyse. Thank you. And now I look... Kiitos. Näinkö muita puheenvuoropyyntöjä keskusteluun? Mikäli ei, niin en nyt halua teitä pakottaakaan. Ehkäpä me olemme tässä nyt kattaneet ne kaikkein tärkeimmät asiat. Hyvä. Onhan se hienoa, että poliitikot eivät sitten vain puhu puhumisen takia. Minä ainakin opin paljon tästä tapaamisesta. Ja kuten komissio jo sanoi, me täällä parlamentissa, me tulemme analysoimaan hyvin selkeästi tätä ihmisoikeuksien ehdollisuutta siinä vaiheessa, kun me lähdemme muotoilemaan politiikkaa näissä muutamassa ihmisoikeusvälineessä, joka meillä on käytettävinä. Tämä on hankala asia ja kiitoksia näistä esimerkkeistä, joita olette antaneet ja oletan, että yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa tulemme arvioimaan tämän tämänpäiväisen kokouksen ja katsotaan, jatkammeko tällä tavalla. Ja toisenkin mm, kerran, minulle tämä oli ensimmäinen kerta ja tämä oli erittäin hyödyllistä. Ikävä kyllä meillä on täällä Puolan kollegoita, koska tämä oli niin nopeasti vaalien jälkeen, mutta mielestäni tämä oli kovin hedelmällistä ja toivon, että tekin saitte tästä jotain mukaanne. Ja kaikki ne, jotka tulivat äh, Brysselin ulkopuolelta, Toivotan teille mukavaa iltaa ja turvallista kotimatkaa. Kiitos.